Prendiamo posto. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Lähdetäänpä liikkeelle. Direi di iniziare. Voisimmeko istuutua, että voimme aloittaa. Tervetuloa myös yleisö, joka on läsnä Hyvää päivän jatkoa teille. Istunto avataan. Tämä on tärkeä päivä, kuten tiedätte. Esityslistalla on komission jäsenten kollegion ja heidän ohjelmansa esittely, jonka tekee valittu komission puheenjohtaja. Eli hän saakin pitämättä puhetta puheenvuoron Ursula von Leyen, joka voi alustaa keskustelua. Olkaapa hyvä puheenjohtaja. The 27th of November. 27. marraskuuta, tasan 30 vuotta sitten, kello oli 12. Kirkon kellot soivat sireenit ulvoivat, työntekijät laskivat työkalunsa. Tehtaat, kaivokset, kaupat tyhjentyivät ja kadut täyttyivät tanssista ja toivosta. Historiallisessa kaksi, kaksituntisessa yleislakossa ihmiset Prahasta Bratislavaan ottivat osaa rauhanomaiseen, kauniiseen, rauhan, rohkeuden ja yhtenäisyyden aaltoon. Minulle näissä kahdessa tunnissa on kysymys siitä, on kyse siitä, mistä, mitä Eurooppa on aina tarkoittanut. Siinä ei ole kyse pelkästään politiikasta ja puolueesta, säännöistä ja sääntelyistä, markkinoista tai valuutoista. Loppujen lopuksi ja ennen kaikkea kyse on ihmisistä ja heidän pyrkimyksistään, siitä, että ihmiset ovat yhdessä – vapautensa, arvojensa puolesta, yksinkertaisesti paremman tulevaisuuden puolesta. Suranta Václav Havelilta on siteeraus. Hän on yksi vuoden 1989 sankareita, joka on tärkeää minulle, kun katson tulevaisuuteen. Hän sanoi, tee työtä jonkun puolesta sen vuoksi, että se on hyvä, ei pelkästään sen vuoksi, että siinä on mahdollisuus onnistua. Valitsin tämän siteerauksen, koska seuraavien viiden vuoden aikana unionimme lähtee siirtymään, joka vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan ja talouden osiin, ja me teemme sen, koska on oikein tehdä niin. Ei sen vuoksi, että siitä tulee helppoa. Joskus unohdamme, että suurimmat saavutukset olemme saavuttaneet, kun olemme olleet rohkeita. Olimme rohkeita, kun pyrimme rauhaan silloin, kun tuska vallitsi. Olimme rohkeita, kun loimme yhteismarkkinat ja yhteisvaluutan. Olimme rohkeita, kun toivomme te- tervetulleeksi osaan eurooppalaista perhettä, joka oli ollut liian pitkään ulkopuolella kylmässä, mutta viime vuosina meidän on täytynyt keskittyä nykyhetkeen, hoitaa kriisejä, hätätilojen jälkeen. Meidän on täytynyt ponnistella, jotta olemme pystyneet pitämään yllä yhtenäisyyden ja solidaarisuuden. Jos me olemme tulleet tästä ulos vahvempina, ja uskon, että niin on, niin se on suurelta osin eh, edeltäjäni Jean-Claude Junckerin, joka on suuri eurooppalainen johtajuuden ja johtajuuden ansiot. Hän on pyhittänyt eh, sielunsa ja sydämensä ja elämänsä unionille hänen perintönsä puhuu puolestaan. Jean-Claude Merci de Noutou. Arvoisat parlamentin jäsenet, neljä kuukautta sitten te osoititte minulle luottamusta. Sen jälkeen olen tavannut kaikki poliittiset ryhmät, kaikki hallitusten ja valtioiden päämiehet. Yhdessä me olemme muodostaneet ainutlaatuisen eurooppalaisen joukon. Te parlamentin jäsenet olette kuulleet meitä joka ikistä. Minä lupasin, että kuuntelisin teitä. Ja niin minä olen tehnytkin. Ja niin aion jatkossakin tehdä. Yhdessä Marko Sefkovicin ja kaikkien muiden kollegion jäsenten kanssa. Me olemme usein olleet samaa mieltä ja kyllä joskus. Me emme olleet samaa mieltä, mutta näin demokratia toimii. Tänä päivänä täällä Euroopan demokratian sydämessä minä pyydän teiltä uudelleen tukea, jotta saadaan Euroopalle uusi alkuun. Arvot parlamentin jäsenet, joukko, josta tänään äänestätte, tulee erilaisista kulttuureista, maista ja heillä on erilaisia poliittisia taustoja – meillä on opettajia, maanviljelijöitä, ministereitä, kaupunginjohtajia, tohtoreita, diplomaattia, insinööreitä, yrittäjiä. Meillä on sellaisia, jotka ovat syntyneet ennen Berliinin muurin rakentamista ja sellaisiakin, jotka ovat sen murentumisen jälkeen syntyneet. Ne, jotka ovat eläneet diktaattorien alla, jotka ovat auttaneet uusia demokratioita liittymään unioniin. Se on joukkue, jossa on lähes, lähes yhtä monta naista kuin on miestäkin, yhtä naista vajaa sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tämä osoittaa, Tämä osoittaa, että me olemme saaneet todellista edistystä aikaan, mutta niin, että meidän on vielä enemmänkin saatava aikaan. Ensimmäisenä komission puheenjohtaja naisena jokainen kollegion jäseneni haluaa saada aika myös tasa-arvoisen kabinetin ensi kertaa. Ja kauden päätteeksi meillä on tasa-arvo kaikilla tasoilla johdossa ensi kertaa. Ja tämä muuttaa komissiota. Jokainen joukkueen jäsen tuo omia henkilökohtaisia tarinoitaan ja ajatuksiaan Euroopalle. Heillä on omaa politiikkaansa ja painopisteitä, joita pitää hoitaa, mutta me yhdessä, me olemme yksi joukkue, joka tekee työtä Euroopan yhteisen edun hyväksi. Me olemme yksi joukkue, joka tekee työtä tämän parlamentin kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan tarttua sukupolvemme kaikkein tärkeimpiin haasteisiin. Me olemme valmiita mutta mikä on tärkeintä, Eurooppa on valmis. Minun viestini on yksinkertainen. Tehdään yhdessä työtä. Arvoisa parlamentin jäsenet, maailma on levoton. Siellä on niin monta voimaa, joka vain vastakkainasettelua ja yksipuolisuutta käyttää. Mutta se on myös maailma, jossa on miljoonia ihmisiä, jotka ovat menneet kaduille protestoidakseen korruptiota vastaan tai vaativakseen demokraattista muutosta. Maailma tarvitsee meidän johtajuuttamme enemmän kuin koskaan, niin että olemme yhdessä maailmassa vastuullisena valtana, niin että saadaan rauhaa ja myönteistä muutosta. Meidän täytyy osoittaa kumppaneillemme yhdys, yhdistyneissä kuningaskunnissa, että he voivat luottaa meihin monenkeskisyyden esipuhujana. Meidän täytyy osoittaa ystävillemme Länsi-Balkanilla, että meillä on yhteinen manner, meillä on yhteinen historia, yhteinen kulttuuri ja meillä on myös oleva sama kohtalo. Meidän ovemme ovat avoinna. Ja niin ikä meillä on sama kohtalo transatlanttisten kumppanittemme kanssa. Kyllä meillä on ongelmia, epäilemättä mutta meidän siteemme ovat kestäneet kaikki koetukset. Nytkin täällä puhuessa tuhannet opiskelijat, tutkijat, yrittäjät, taiteilijat edelleen rakentavat triljoonia ystävyyksiä, elinkeinoelämän yhteyksiä ja tiedehankkeita. Nämä pienet langat, jotka ovat yhteen nyt kudottu, luovat siteen, joka on vahvempi kuin mikään yksittäinen eri pura idän, lännen maat, etelästä pohjoiseen tarvitsevat Eurooppaa todellisena kumppanina. Me voimme muokata parempaa globaalia järjestystä. Tämä on Euroopan kutsumus. Ja se on myös mitä Euroopan kansalaiset haluavat. Minä olen iloinen siitä, että on niin kokenut diplomaatti minun joukkueessani kuin Joseph Burrell, joka yhdessä Jutta Urpilaisen, Olivi Varhelin ja Janet Lenarchisin kanssa tekee työtä. He tekevät todella hienoa työtä yhdessä. Me aiomme myös tukeutua liittoutumiin ja koalitioon, jotta voidaan viedä eteenpäin viedä meidän arvojamme. Me edistämme ja suojamme Euroopan etunäkökohtia avoimen ja reilun kaupan kautta. Me vahvistamme myös kumppaneitamme yhteistyön kautta, koska vahvat kumppanit tekevät myös Euroopasta vahvemman. Minun komissioni ei pelkää puhua luottamuksen ja itsevarmuuden kieltä, mutta se on meidän tapamme, eurooppalainen tapamme toimia. Tämä on se geopoliittinen komissio, joka minulla on mielessä ja jota Eurooppa nyt kiireellisesti tarvitsee. Arvoisat parlamentin jäsenet, jos joillain alueella maailma tarvitsee meidän johtajuuttamme, se on ilmaston suojelussa. Tämä on olemassaolon kysymys Euroopalle ja maailmalle. Miten ei se voi olla olemassaolon kysymys, kun 85 prosenttia ihmisistä on äärimmäisessä köyhyydessä 20 maassa, jotka kaikkein haavoittuvampia ilmastonmuutokselle – miten niin se ei voi olla olemassaolon kysymys. Kun me näemme Venetsian hukkuvan veteen, Portugalissa on metsäpaloja, Liettuan sadot ovat puolittuneet kuivuuden takia. Näin on ennenkin käynyt, mutta ei näin usein eikä näin intensiivisesti. Ja meillä ei ole hetkeäkään hukattavanamme, kun ilmastonmuutosta torjumme. Miten nopeammin Eurooppa menee eteenpäin, sitä suurempi mahdollisuus on myös meidän kansalaisillemme tarjolla, kilpailukyvylle ja vauraudellemme. Euroopan vihreän sopimuksen ohjelma on ehdoton välttämättömyys palentalle ja ihmisillemme ja meidän taloudellemme. Franz Timmermans on oikea ihminen toteuttamaan tätä. Olen todella iloissani siitä, että Katri Simpson, Atria Valean ja moni muu on hänen tukenaan. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on meidän uusi kasvustrategiamme. Se auttaa meitä leikkaamaan päästöjä, luoden samalla työpaikkoja. Ja sen ytimessä on teollisuusstrategia, jonka myötä yrityksemme, pienet ja suuret yritykset, voivat innovoida ja kehittää uutta teknologiaa ja kehittää uusia markkinoita. Me asetamme maailmalla standardit. Se on meidän kilpailuetumme. Se on paras tapa taata myös yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille. Mutta tämä täytyy kaiken palvella Euroopan ihmisiä. He haluavat ja odottavat, että Eurooppa toimii ilmasto- ja ympäristökysymyksissä, mutta he tarvitsevat myös kohtuuhintaista, puhdasta ja turvallista energiaa. He tarvitsevat myös kykyä tehdä työtä myös jatkossa. Heidän täytyy päästä näihin uusiin työpaikkoihin tai olla yhteydessä kotoa käsin. Ja meidän täytyy taata, että nämä tarpeet tyydytetään kestävällä tavalla. Tämä on sukupolven muutos kohti ilmastoneutraalisuutta vuosisadan puoliväli mennessä, mutta tämä siirtymän on oltava myös reilu ja osallistava tai muuten se ei onnistu ollenkaan. Siinä tarvitaan valtavia investointeja innovaation tutkimukseen, perusrakenteisiin, kiinteistöihin ja ihmisten kouluttamiseen. Siinä tarvitaan julkisia ja yksityisiä investointeja sekä Euroopan että kansallisella tasolla. Ja vielä kerran toistan, Eurooppa on jo johtamassa tätä. Euroopan unioni myös ottaa ilmastorahoituksen mukaan budjettiin kaikissa kysymyksissä, mutta myös pääomamarkkinoiden ja investointiketjun kautta. Niillä alueilla, joissa tarvitaan enemmän ponnisteluja, annamme tukia ihmisille yrityksille kohdentaen siirtymämekanismia. Ja siinä huomioidaan kaikki rahastot ja välineet. Ja siinä pyritään houkuttelemaan yksityistä investointia, jota me tarvitsemme. Auttaaksemme tähän pääsemiseksi Euroopan investointipankki on meidän luotettu kumppanimme. Olen erityisen iloinen että edistystä on nyt saatu aikaan, jotta sen rooli voidaan vahvistaa eurooppalaisena ilmastopankkina. Tämä tukee investointia Euroopan teknologiaan ja ratkaisuihin, joita maailma meiltä odottaa. Mutta meidän täytyy tehdä vielä enemmän. Meidän osuutemme on vain 9 prosenttia maailman päästöistä. Meidän saada maailma mukaan ja näin jo on käymässäkin Kiinasta Kanadaan, Kalifornian kautta. Muut tekevät työtä meidän kanssamme omissa ETS-järjestelyissään. Ja Phil Hogan takaa sen, että meidän tulevat kauppasopimuksemme ottavat mukaan myös kestävän kehityksen luvun. Nimittäin me tiedämme, että ilmastonmuutos koskee meitä kaikkia. Meidän velvollisuutemme on toimia ja meillä on valtaa to- johtaa. Hyvät naiset ja herrat, digitaalistuminen mahdollistaa asioita, jotka vielä yksi sukupolvi sitten olivat sellaisia, että niitä ei voi edes kuvitella. Se, että voidaan kommunikoida, kommunisoida maailman eri osiesta toiseen, että päästään tutustumaan tietoihin, tapahtuu edistystä lääketieteessä, ympäristönsuojelussa, liikkuvuudessa, osallistamisessa. Ei ole tulevaisuutta ilman digitaalistumista. Margarete Vestager on henkilö, joka vie meitä tällä tiellä eteenpäin. Me tulemme automatisoimaan toimia, jotka meille ihmisille ovat raskaita, esimerkiksi raskaiden lastien kantaminen tai toistavat toimet esimerkiksi tehtaissa tai kirjoituspöydän ääressä. Mutta tässä on hyvääkin. Se tulee antamaan meille aikaa, aikaa sille, mikä on meille ihmisille tyypillistä ja jota tietokoneet eivät osaa, myötätuntoa ja luovuutta. Hoitava robotti esimerkiksi voi auttaa siirtämään vuoteesta toiseen ja digitaalistuminen voi auttaa hallinnon toiminnassa, mutta aina yhdellä tavoitteella, jotta he, hoitavalla henkilöstöllä on jälleen aikaa tehdä sitä, mikä on todella tärkeää, nimittäin puhua potilaiden kanssa ja olla olemassa heitä varten. Digitaalistuminen mahdollistaa tehokkaamman ja vaikuttavamman tavan käyttää voimavaroja, koska me pystymme ohjaamaan kaikkea täsmällisesti, veden käyttöä, energiaa ja kaikkia voimavaroja, jotka ovat arvokkaita meidän planeetallamme. Niin, digitaalistuminen tulee muuttamaan yhteiskuntaamme, talouttamme ja hallintoamme perinpohjaisesti ja se tekee sitä jo nyt, jotta voidaan hyödyntää suuria haasteita ja myöskin tarttua riskeihin. Meidän täytyy pyrkiä löytämään tasapaino siinä, missä markkinat eivät pysty tätä tekemään. Meidän täytyy sekä meidän eurooppalaista hyvinvointiamme että eurooppalaisia arvojamme. Meidän täytyy kulkea omaa eurooppalaista tietämme myöskin digitaalisena aikakautena. Miten me sen konkreettisesti teemme? Ensinnäkin meidän täytyy hallita avainteknologioita ja niitä täytyy omistaa Euroopassa. Tähän kuuluvat kvanttitietokoneet, tekoäly, lohkoketju ja kriittiset sirutekniikat. Jotta tämä onnistuisi, jotta me voisimme sulkea olemassa olevat aukot, meidän täytyy tarttua tähän yhdessä siellä, missä me olemme tässä voimakkaita, joten meidän pitää nyt koota yhteen resurssimme, rahat, tutkimuskapasiteetti, tieto ja myöskin meidän suuri taitomme panna asioita toimeen käytännössä. Me olemme kerran tämän tehneet, kun on, oli kysymys supertietokoneista. Eurooppa tällä hetkellä on maailmanmarkkinoilla hankkimassa yhden kolmesta kaikkein tehokkaimmista tietokoneista. Upeaa, että näin tapahtuu, mutta haluaisin, että me seuraavana, seuraavassa sukupolvessa me eurooppalaiset rakennamme sen itse. Tämä pitää olla meidän tavoitteemme. Euroopalla on kaikki tutkijat ja teollinen kapasiteetti, jotta se voisi olla kilpailukykyinen näillä alueilla. Meidän ei pidä tätä vähätellä, ei ulkopuolelta, eikä niin, että me itsestä vähättelisimme, koska innovaatio edellyttää älyä, mutta se vaatii myös monimuotoisuutta. Se vaatii myöskin tilaa ajattelulle. Kaikkea sitä meillä on täällä Euroopassa – Ihmiset haluavat elää täällä, he haluavat tutkia täällä, he haluavat täällä rakentaa tulevaisuuttaan. Ja me tarvitsemme tulevaisuuden kestävää infrastruktuuria, jossa on yhteiset standardit, kuten gigabit-verkot, turvalliset verkot, ei vain tämänhetkiset, vaan myöskin tulevan sukupolven laito, laitteet. Raakamateriaali, mitä digitaalisuumiseen tarvitaan, ovat tiedot. Jokaisen kerta, kun me klikkaamme täällä Euroopassa – Silloin me syötämme algoritmeihin tietoja ja ne ovat sellaisia, jotka toimivat translanttisesti. Ne kuitenkin vaikuttavat myös meidän käyttäytymiseemme. Tämä ei ole mikään hyvä tilanne. Siksi, niin kuin me teimme yleisen tietosuojastuksen tapauksessa, eli loimme puitteet maailmalle. Ja tämän saattoi tehdä vain Eurooppa. Samalla tavoin meidän täytyy toimia myöskin tekoälyn tapauksessa, koska me Euroopassa lähdemme liikkeelle ihmisestä, emme markkinoista, emmekä valtiosta. Me lähdemme liikkeelle ihmisestä. Eikä kysymys ole siitä, tämä on tärkeää, että tietovirtaa jotenkin rajoitettaisiin. Kysymys on siitä, että me asetamme säännöt sille, miten tietoja käsitellään vastuullisesti, sillä meille eurooppalaisille – Digitaalisen identiteetin suoja on ehdottomasti kaikkein tärkein asia. Se on meille todella tärkeää. Samanaikaisesti haluamme innovaatioita. Tänään 85 prosenttia ei henkilökohtaisista tiedoista, 85 prosenttia ei tule kertaakaan käytetyksi. Niitä kerätään automaattisesti, mutta niitä ei käytetä kertaakaan. Tämä on valtavaa tuhlausta, sillä näissä tiedoissa piilee tietoja, joita meillä Euroopassa on, joita meidän pitäisi käyttää. Siksi meidän pitää kuvata puitteet, jotta hallitukset ja yritykset voivat jakaa tietoja ja että luodaan tällainen turvallinen, varma alusta käyttää niitä. En pysty tähän löytämään pätevämpää henkilöä kuin Thierry Breton, jotta hän voi kehittää meille tällaisen tietostrategian. Sitten on tietysti kysymys kyberturvallisuudesta. Se on digitaalistumisen kääntöpuoli. Se on myös meille keskeinen kysymys. Me tarvitsemme kilpailukykyä eurooppalaisille yrityksille ja tähän tarvitaan korkeimpia turvallisuusvaatimuksia ja yhtenäistä eurooppalaista toimintatapaa. Tässä tarvitaan siksi tietoa vaaroista, tätä tietoa täytyy jakaa. Meidän täytyy tietää asioista ja jakaa niitä tietoja. Meidän pitää luoda yhteinen alusta, tietynlainen laajennettu kyberturvallisuusvirasto. Vain tällä tavoin vahvistamme luottamusta virkottuneeseen talouteen ja tätä kautta lisäämme myöskin sietokykyä kaikkien riskien osalta. Tämä kaikki voi onnistua, jos me toimimme yhdessä jos me rakennamme työmme eurooppalaisille arvoille. Ja silloin olen luottavainen sen suhteen, että Eurooppa myös digitaalisena aikakautena tulee olemaan johtavassa roolissa. Tämän Eurooppa osaa. Arvoisat jäsenet, Euroopalla on paljon ylpeyden aiheita. Me olemme ulko- ulkomaankaupan supervalta me olemme kärjessä valmistusteollisuuden ja palveluiden viennissä. Me olemme suorien ulkomaisten investointien suurin lähde ja kohde kaikkialla maailmassa. Teollisuutemme on maailmanluokkaa korkean arvon sektoreilla. Esimerkiksi valmistamme kolmanneksi maailman avaruussatelleista. Yhtiömme ovat huippuluokkaa. Niillä on 40 prosenttia maailman uudistettavasta, uudis, uudist, u, uusiutuvien energialähteiden teknologiapatenteista. Meidän pitäisi saada tämä muutosvoima kaksoissiirtymän käyttöön, digitaalisuus ja ilmasto. Tämä voidaan tehdä vain investoinneilla. Ja arvoisat jäsenet, meidän täytyy kiihdyttää tahtia. Vuosien ajan on investointu vähemmän innovointeihin kuin kilpailijamme tekevät. Tämä on suuri este kilpailukyvyllemme ja kyvyllemme olla johtoasemassa tässä siirtymässä. Sen vuoksi monivuotista rahoituskehystä ei pitäisi pitää yksinkertaisena kirjanpitotoimintana – Seitsemän vuoden takainen maailma ei ole ollenkaan samanlainen kuin seitsemän vuoden päästä. Budjettia täytyy modernisoida merkittävästi. Tiedän, että tällä alalla pystyn luottamaan Johannes Haaniin ja hänen kokemuksensa, mutta myös tähän parlamenttiin. Mutta julkiset budjetit voivat tehdä vain oman osuutensa. Meidän täytyy varmistaa, että investoinnit päätyvät sinne, missä niitä tarvitaan saattamalla loppuun pääomamarkkinaunioni. Tämä auttaa parantamaan rahoituksen saamista pienille yrityksille ja startup-yrityksille niin, että ne voivat kasvaa, innovoida ja ottaa tarvittavia riskejä. Sama pätee pankkiunioniin. Meidän täytyy saattaa se loppuun, jotta rahoitusjärjestelmämme olisi vahvempi ja kriisin kestävämpi. Tämän tehtävän olen uskonut Valdis Dombrovskikselle – hän on oikea henkilö oikeaan toimeen. Hän varmistaa, että taloutemme toimii ihmisten hyväksi. Laadukkaita työpaikkoja, tällaiset mahdollisuudet, reilut työehdot, osallistaminen. Hän tietää, että tarvitsemme terveitä, terveitä julkista taloutta. Ja hän vie eteenpäin kilpailukykyämme ja kestävyyttämme. Ne kulkevat rinnakkain. Meidän ei pitäisi koskaan unohtaa, että kilpailukyky ja kestävyys ovat aina olleet meidän sosiaalisen markkinataloutemme ytimessä. Olemme vain kutsuneet sitä eri tavalla. Ajatellaan perheyrityksiä kautta unionin. Niitä ei rakennettu pelkästään omistaja-arvon varaan tai seuraavien bonusten varaan. Ne perustettiin kestämään. Ne siirrettiin seuraaville sukupolville. Ne rakennettiin laadun, intohimon, perinteiden ja innovaation varaan. Ne asiat, mitä nykyään tehdään, saattavat olla erilaiset, mutta meidän täytyy löytää uudelleen kestävä kilpailukykymme hyvät ystävät tässä talossa. Tässä hengessä kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet YK on kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja tässä hengessä Paolo Gentioni valvoo näiden tavoitteiden täyttymistä. Hän uskoo niihin ja minä uskon häneen. Euroopan talous on toipunut yhdestä pahimmista talous- ja rahoituskriiseistä toisen maailmansodan jälkeen. Työmarkkinat ovat edelleen vahvat ja työttömyys jatkaa laskuaan. Kuitenkin horisontissa on myös pilviä. Tällöin Euroopan pitäisi valmistautua tulevaan. Meidän täytyy luottaa siihen, mikä tekee meistä vahvoja, yhtenäismarkkinamme, yhteisvaluuttamme. Nyt on aika, korkea aika saattaa loppuun talous- ja rahaliitto, saada aikaan kasvua ja työpaikkoja niin, että makroekonomista kriisin sietoa parannetaan. Meidän täytyy käyttää joustavuutta, joka, jonka vakaus- ja kasvusopimus mahdollistaa, jotta taloutemme saavat aikaa ja tilaa kasvaa. Ja samaan aikaan meidän täytyy tukea jäsenvaltioita kohdennetuilla investoinneilla ja rakenneuudistuksilla. Parempaa henkilöä en pystyisi tämän työn johtamiseen kuin Elisa Ferreira. Arvoisat jäsenet, viime kuussa 39 ihmistä menetti henkensä kuorma-auton lastitilassa sen jälkeen, kun heitä oli salakuljetettu ainakin neljän eurooppalaisen maan läpi. Tämä on tragedia, että vietnamilainen äiti saa viestin tyttäreltään Euroopassa, että hän ei pysty hengittämään. Näiden 39 ihmisen puolesta, äitien, isien, ystävien, olemme kaikki samaa mieltä, että näin ei saa enää ikinä tapahtua. Ihmiset odottavat, että Eurooppa löytää yhteiset ratkaisut yhteisiin maahanmuuttohaasteisiin. Tämä on asia, joka on meitä jakanut, mutta meidän pitäisi edetä. Tarvitsemme ratkaisuja, jotka toimivat kaikille. Tämän tehtävän olen antanut Margaritis Kinakselle ja Ylvä Johanssonille. Heillä on erilaiset taidot ja perspektiivit, mutta he muodostavat hienon joukkueen. Arvoisat jäsenet, yksi asia on varma. Eurooppa tarjoaa aina suojaa, jotka kansainvälistä suojelua tarvitsevat. Ja on meidän etumme että ne, jotka jäävät, kotoutetaan. Mutta meidän täytyy myös varmistaa, että ne, joilla ei ole oikeutta jäädä, palaavat kotiin. Meidän täytyy lopettaa salakuljettajien julma liiketoimintamalli. Meidän täytyy uudistaa turvapaikkajärjestelmäämme unohtamatta ikinä solidaarisuuden ja vastuun arvojamme. Meidän täytyy vahvistaa ulkorajojamme, jotta voidaan palata täysin toimivaan Schengen-järjestelmään. Meidän täytyy investoida kumppanuuksiimme alkuperämaissa, parantaa elinoloja ja luoda mahdollisuuksia. Siitä ei tule helppoa. Mutta muistakaamme Václav Havelin sanat. Se on se hyvä asia, joka täytyy tehdä. Migration will not... Maahanmuutto ei häviä, se jää keskuuteen. Ja sen vuoksi. Mielestäni Eurooppa, joka on niin ylpeä arvoista ja niin ylpeä oikeusvaltioperiaatteestaan, täytyy pystyä aikaansaamaan vastaus, joka on sekä humaani että tehokas. Meidän pitäisi pystyä se tekemään. Tämä sama joukkue, Margaret Skinas ja Ylva Johansson, on vastuussa myös sisäisen turvallisuudemme parantamisesta. He varmistavat, että lainkäyttöyhteistyö voi kohdata uudet esiin tulevat uhkat. He varmistavat, että Europol, paras välineemme torjua rikollisuutta, pystyy täyttämään tehtävänsä. Arvoisat jäsenet, kun tyttö, äh, asuin Brysselissä. Pikkusiskoni kuoli syöpään 11-vuotiaana. Muistan vanhempieni äärimmäisen avuttomuuden tunteen, mutta myöskin hoitohenkilökunnan, joka hoisi häntä niin hyvin. Kaikilla meillä on samanlaisia tarinoita, tai tunnemme jonkun, jolla on. Syövätapausten määrä kasvaa, mutta olemme parempia diagnooseissa ja hoidossa. Eurooppa ottaa johtoaseman syövän torjunnassa. Ensi vuoden alkupuolella Stella Kirjakides äh, käynnistää kunnianhimoisen syöväntorjuntasuunnitelman. Hän on oikea henkilö varmistamaan, että Euroopan syöväntorjuntasuunnitelma auttaa äh, vähentämään tämän sairauden aiheuttamaa kärsimystä. The point is... Tärkeää on se, että Euroopan täytyy hoitaa asioita, joista ihmiset huolehtivat. Ihmiset huolehtivat lastemme ja yhteiskuntamme tulevaisuudesta. Kulttuuri ja koulutus ovat eh, yhteys historiamme, eh, historiamme ja tulevaisuutemme välillä. Tämä tekee meistä ainutlaatuisia, sielumme, kulttuurimme, monimuotoisuutemme, perintömme. Ja tiedän, että tämä on Maria Gabrielin turvallisissa käsissä. Sen vuoksi tyytyväisenä voin ilmoittaa, että hänen vastuualueensa nimetään uudelleen. Innovaatioista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisosta vastaava komission jäsen. Ihmisille on tärkeää oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo äh, sanan kaikissa merkityksissä. Sen vuoksi valitsin Nikola Schmidtin vastaamaan eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamisesta ja köyhyyden torjumisesta lapsuudesta eteenpäin. Hän ehdottaa kehystä, jolla varmistetaan, että kaikilla työntekijöillä unionissamme on oikeudenmukainen vähimmäispalkka. And Helena Ja Helena Dallista tulee edelläkävijä, jota tarvitsemme lasikattojen murtamiseen. Esteet, jotka e- estävät ihmisiä sen vuoksi, ketä he ovat, mihin uskovat tai ketä rakastavat, niin näiden esteiden täytyy hävitä. Piste. Ihmiset välittävät oikeuksistaan, arvoistaan ja vapauksistaan. Oikeusvaltion periaatteita ei voida ikinä kyseenalaistaa. Meidän täytyy varmistaa, että niitä kunnioitetaan ja ylläpidetään kaikkialla. Niin, että kaikkia maita kohdellaan tasapuolisesti. Meidän täytyy keskittyä vuoropuheluun ja ennaltaehkäisyyn, mutta ei epäröidä ryhtymisessä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tarvitsemme kokemusta ja sitoutumista. Ja Vera Jourova ja Didier Reinders ovat oikeat henkilöt juuri tähän. Ihmiset välittävät hengitysilmastaan, juomavedestään, ruoastaan ja luonnosta, jota rakastavat. Me kaikki me voimme olla tyytyväisiä, että Virginius Sinkevicius johtaa Euroopan äh, luonnon monimuotoisuuden edistämistä ja valtameriohjelmaa. Ja meillä on Janusz Wojciechowski, joka varmistaa että myöskin viljelimme voivat kukoistaa, kun he mukautuvat, sopeutuvat uusiin realiteetteihin. Kaksoissiirtymä, ilmasto ja digitalisaatio tuovat muutoksia kaikille. Mutta e, epäilystä ei ole siitä, että maanviljely on edelleen arvostettu osa kulttuuriamme ja tulevaisuuttamme tarvitsemme kestävän maatilalta ruokapöytään strategian pääomaa nuorille viljelijöille, kuten myös se, että kolmasista maista tuotion elintarvikkeiden täytyy täyttää Euroopan unionin ympäristölliset normit. And people care about... Ihmisille on tärkeää, että he voivat vaikuttaa tulevaisuuteensa. Tämän vuoden Eurooppa-vaalien äänestysvilkkaus oli suuri neljännes vuosisataa, mutta demokraattinen osallistuminen ei rajoitu vaalipäivään. Me laitamme liikkeelle Euroopan parhaat voimat kaikista unionin osista, elämänaloilta, instituutioista. He lähtevät mukaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin. Sen pitäisi ottaa mukaan kaikki toimielimet ja kansalaiset ja Euroopan parlamentilla pitäisi olla tässä johtorooli. Komission puolelta Dubravka Suitsa, tämänkin talon kokenut jäsen, tekee tiivistä yhteistyötä teidän kanssanne, jotta tästä saadaan menestys. Honorable members. Hyvät jäsenet, me kaikki tiedämme, että yksi perheen jäsen aikoo nyt lähteä unionistamme. a vast majority of this house seems to be laaja enemmistö tästä, salista näyttää olevan tyytyväinen, että hyvin pieni vähemmistö ei voisi enää aplodita näin voimakkaasti. And I've never ever made... En ole ikinä pitänyt salaisuutena sitä, että minä olen aina jäseneksi jäämisen kannattaja. We will respect the decision taken by the... Mutta kunnioitamme brittien tekemää päätöstä ja teemme vakaasti työtä, jotta voimme löytää yhteiset ratkaisut yhteisiin haasteisiin, erityisesti turvallisuusasiat. Mutta yhden asian täytyy olla selkeä. Mitä tahansa tulevaisuus tuo tullessaan, niin ihmistämme välinen side ja ystävyys on murtumaton. Mesdames et Arvoisat parlamentin jäsenet, 30 vuoden päästä jotkut muut ihan täällä tarkastelevat meidän toimiamme, kuten minäkin itse tein puheen alussa. Mitähän he sanovat? Se riippuu siitä, mitä me teemme yhdessä. Jos me onnistumme työssämme, vuoden 2050 Eurooppa on ensimmäinen hiilineutraali manner – ja se olisi ensiluokan valta myös digitaalisesti. Se olisi edelleen talous, joka onnistuu paremmin löytämään tasapainon markkinoiden ja sosiaalisuuden välillä. Ja se on myös kärjessä, kun ratkaistaan suuria maailman haasteita. Taival on työläs, mutta tehtävä ei ole helppo. Mutta yhdessä me onnistumme siinä. Ottakaamme nyt innoitusta tästä toivekkuudesta ja määrätietoisuudesta 30 vuoden takaa, jonka ansiosta rautaisirippu murtui. Palatakseni Václav Havelin on miljoonia eurooppalaisia, jotka sitoutuvat siitä syystä, koska se on oikea asia tehdä. On niitä, jotka investoivat vahvistaakseen omia yhteisöjään. On heitä, jotka antavat aikaansa hoivatakseen vanuksia tai siistiäkseen puistoja. On heitä, jotka jalkautuvat kadulle, mutta myös niitä, jotka muuttavat elämäntapaansa suojellakseen ilmastoa. On ihmisiä, jotka haluavat saada aikaan muutosta. Myös me, parlamentti, neuvosto ja komissio, haluamme mekin ja meidän täytyy saada aikaa muutosta. Ja tässä hengessä minä olen myös koonnut minun joukkueeni ja tässä hengessä olen myös minä täällä tänään teidän edessänne pyytämässä teiltä luottamustanne. Tarttukaamme toimeen niin, että voidaan 30 vuoden päästä sanoa myös Vive l'Europe, es lebe Europa, long live Europe.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 puheenjohtaja von der Leyen. Minäkin tervehdin neuvostoa, kaikkia komission jäseniä, jotka ovat paikalla. Nyt käynnistämme keskustelun Ensin kuullaan poliittisten ryhmien puheenjohtaja. Ensimmäisenä Manfred Weber, olkaa hyvä. Clear priorities. Selkeitä prioriteetteja, selkeä tasapaino siinä, mitä odotetaan. Tämä oli se, mitä tässä puheessa tänään oli. Viime viikot ovat olleet hyvin keskeinen aika meille. Parlamentille me olemme tutkineet kaikki hakijat, voineet katsoa, olivatko he sopivia tehtävään, valmiita tehtävään. Kaikki eivät olleet, mutta nyt meillä lopulta on täällä komission jäseniä, jotka, joille vastuuvaliokunnat ovat antaneet, osoittaneet vihreää valoa. Tänä koko aikana olemme toimineet avoimena, avoimella ja oikeudenmukaisella tavalla. Viime viikot ja kuukaudet ovat olleet haaste sinulle Ursula, mutta sinä olet tullut lopulta hyvin menestyksekäs. Olet tehnyt työtä kovasti ja tänään esittelit meille uuden komission, kollegion, uuden joukkueen johtamaan Eurooppaa. Yhdessä olemme saaneet takaa tuloksia ja tänään toivottavasti tämän talon täydellä tuella voimme antaa uudelle komissiolle myöskin voimakkaan demokraattisen legitimiteetin. Yksi avainsaavutuksista tälle joukkueelle on parempi sukupuolten välinen tasa-arvo meillä on enemmän naispuolisia komission jäseniä kuin koskaan aiemmin. Ja olen ylpeä sanomaan kansanpuolueesta vastaavana politiikkona, että kansanpuolueen osasta meillä on 50 prosenttia naisia. Me olemme saavuttaneet tavoitteen, että on tämä täysi tasapaino. Muiden täytyy vielä tehdä työtä tämän asian eteen ja ja me myöskin kansanpuolue saimme aikaan sen, että tuli ensimmäinen komission puheenjohtaja, joka on nainen. Me emme pelkästään vain puhu asioista, me saamme aikaan tuloksia, kun on kysymys sukupuolten välistä tasa-arvosta. Ja meillä on hyvä sekoitus kokeneista kollegoista, kuten Johannes Hahn, Phil Hogan, Valdis Dombrovskis ja Maria Gabriel. Meillä on uusia komission jäseniä, kuten Stella Kyriakides, Margaret Schinas ja Oliver Hilli. Ja meillä on kaksi kollegaa, jotka ovat vuosia palvelleet Euroopan parlamentissa, Andina Valean ja Dubravka Schuitsa. Meidän joukkueemme kansanpuolueesta siinä on hyvä sekoitus ja voimme luottaa heidän panokseensa. Hyvät kollegat, minun ryhmäni Euroopan kansanpuolue sai viime vaaleissa 40 miljoonaa ääntä. Ja meillä on nyt vastuu saadaakaan tuloksia, mitä ihmiset, mitä äänestäjät meiltä pyysivät. Suurimpina puolueena Euroopan parlamentissa suurimpana ryhmänä me haluamme saada aikaan tuloksia. 2024 siihen mennessä olemme panneet toimeen älykkään politiikan, joka perustuu innovaatioihin, suojelen viljelijöitä ja me olemme tehneet työtä politiikkaa teollisuutta vastaan. 2024 olemme saavuttaneet sen, että Euroopan unionilla on suunnitelma syöpää vastaan. Me olemme saavuttaneet vuoteen 2024 mennessä sen, että olemme saaneet aikaan 5 miljoonaa uutta työpaikkaa ja olemme saaneet lopumaan aivovuodon idästä länteen. 2024 vuoteen mennessä olemme saaneet aikaan lisää kauppasopimuksia. Kun Trump rakentaa kauppamuuria, me eurooppalaiset, meidän pitää rakentaa siltoja kauppaa varten. 2024 olemme muuttaneet Europolin täydelliseksi Euroopan FBIksi, jolla torjutaan mafiaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta. 2024 meillä on määriteltynä lopultakin Euroopan rajat. Turkki on voimakas kumppani, mutta siitä ei voi tulla Euroopan unionin jäsentä. Ja 2024 me olemme vakiinnuttaneet voimakkaat raja- ja merivartiostot, ja, jota niin ainakin 10 000 Frontex-viranomaista on valvomassa sitä, kuka tulee tänne, eikä pelkästään salakuljettaja. Tämä on se, mitä me tarkoitamme sillä, että saamme aikaan tuloksia. Tämä on syy siihen, miksi Euroopan kansanpuolue tänään tulee äänestämään komission puolesta. Nyt meidän pitää alkaa toteuttamaan lupauksiamme. Kunnianhimoiset hankkeet ovat tärkeitä, mutta tulevina vuosina on vielä enemmästäkin kysymys. Me huomaamme, että yhteiskuntamme ovat hajoamassa. Eurooppalainen yhteinen henki on yhä enemmän hyökkäyksen kohteena, koska on ihmisiä, jotka koskevat olevansa globaalistumisen uhkaamia ja sellaisia, jotka nauttivat uusista mahdollisuuksista. Se, mikä Euroopassa on ainutkertaista, on nyt vaakalaudalla. Se, että kaikki voisivat kuulua jonkin on tärkeää. Tarvitaan identiteettiä. Me kaikki tiedämme, miten, mitä on kansallinen identiteetti, mihin se perustuu historian saavutuksiin, kulttuuriin, mutta eurooppalaisina voimmeko me kuvailla omaa elämäntapaamme, eurooppalaista elämäntapaa. Jopa Euroopan köyhimmissä maissa meillä on terveysjärjestelmä, joka perustuu solidaarisuuteen. Ja Yhdysvalloissa keskustellaan edelleenkin Obamacareista. Kaikkialla Euroopassa meillä on kielletty kuolemantuomio. Näin ei ole maailmanlaajuisesti. Demokratia, oikeusvaltio, miesten ja naisten tasavertainen kohtelu ja euro- tällainen elämäntapa, otsikkona nyt 30 vuotta, kun Berliinin muuri romahti. Vapaus, sananvapaus, uskonnonvapaus, lehdistövapaus. Minä, minua kiehtoo kiinalainen kulttuuri, mutta en halua elää kiinalaisen elämäntavan mukaan. Ja amerikkalaiset pysyvät aina Euroopan lähimpinä kumppanina, mutta minä en halua elää amerikkalaisen elämäntavan mukaan. Minä pidän parempana eurooppalaista elämäntapaa. Me tulemme aina suojelemaan, edistämään ja takaamaan se eurooppalaisen elämäntavan. Minusta on hyvä olla eurooppalainen. Seuraavana viisinä vuotena ratkeaa se, pystyykö Eurooppa säilyttämään sydämensä ja sielunsa vai sysätäänkö se sivuun yhä brutaalimmassa maailmassa. Euroopan kansanpuolue on valmis tekemään työtä yhdessä kaikkien demokraattisten ryhmien kanssa tässä talossa paremman Euroopan puolesta. Me olemme osoittaneet, että Kasvarin Adenauerin, Schumannin ja Helmut Kohlin perinteessä me taistelemme yhtenäisen Euroopan puolesta. Ihmiset luottavat meihin. Nyt meidän pitää saada aikaan tuloksia. Grazie, presidente Weber. Kiitoksia puheenjohtaja Weber, puheenjohtaja Garcia Berres. Olkaa hyvä. Gracias. Kiitos puhemies. Rova von der Leyen, Heinäkuussa me osoitimme luottamusta äänestykseen, vaikka te olette meidän ehdokkaamme, koska te sitouduitte ottamaan työohjelmanne tärkeitä painopisteitä, jotka olivat meille perustavanlaatuisia. Te hyväksyitte sen, että saadaan aikaan myös siirtymäaikaan seuraavalla kaudella oikeudenmukaisesti. Ja sitä paitsi lupasitte myös, että se saadaan aikaan todella oikeudenmukaisesti, ettei kukaan jää jälkeen. Me haluamme nyt tarttua toimeen mahdollisimman nopeasti, mutta meidän täytyy saada turvallisuutta siitä, että kukaan ei jää jälkeen ennen kuin aloitettiin kuulemiset, SD-ryhmä, myös oli sitä mieltä, että tämä on tämä kestävyys ympäristön kannalta tärkein tavoite myös taloudessa ja yhteiskunnassa. Sen täytyy näkyä myös konkreettisena toimina, jotka muuttavat ja kohentavat meidän kansalaistemme elämää. Siitä, sitä varten me olemme täällä. Sitä varten teidät on valittu. Siksi me haluamme taata kilpailukyvyn myös kaikkien komission jäsenten kohdalta sekin minun poliittinen ryhmäni on vastuullisesti toiminut, esittänyt vaatimuksia kuulemisissa 26 ehdokkaalle, jotka muodostavat tämän tulevan kollegion. Koska tällä, tällä kertaa emme saa epäonnistua, emme saa epäonnistua nuorten takia, jotka joka perjantai osoittavat mieltään sanoen, että heidän tulevaisuuden planeettansa on uhattuna, emme voi epäonnistua naisten takia. Siksi kiitos myös meidän painostuksemme on pyritty samaan aikaan mahdollisimman tasa-arvoinen kollegio. Meidän ryhmämme edelleen taistelee tasa-arvon puolesta jatkossakin, ei pelkästään ajatellen virkojen määrää, vaan myös politiikassa, jota toteutetaan. Totta kai siinä tarvitaan myös pyrkimystä päästä eroon tästä pariväkkisuhdevallan vitsauksesta Euroopassa. Como tampoco... yhtä vähän emme voi epäonnistua kaikkien kansalaisten vuoksi, jotka ovat huolestuneita siitä, miten ihmiset lähtevät alueelta, kun ei ole mahdollisuuksia. Ja tästä syystä me haluamme myös oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, joka on kunnianhimoinen, jossa on riittävästi voimavaroja niin, että autetaan ympäristösiirtymä niin, että se on yhteiskunnallisesti oikeudenmukainen niin, ettei kukaan jää jälkeen. Meillä on viisi vuotta aikaa edessämme, että voimme osoittaa että kyllä politiikka tarjoaa ratkaisuja, että Euroopan unioni on voimakas ja Euroopalla on paljon sanottavana myös tässä maailmassa, joka on yhä myllerryksessä. Meidän täytyy kuunnella myös kaikkia, jotka ovat pelokkaita, koska halutaan kansallista uudelleen tätä politiikkaa. Me tiedämme, on yhdessä me pystymme tarttumaan näihin suuriin haasteisiin. Ja tässä me tarvitsemme myös vahvaa komissiota, komissiota, joka on urhea, komissiota, joka on kykenevä myös osoittamaan uutta dynamiikkaa verrattuna vanhaan politiikkaan. Uusia haasteita on ja siksi tarvitaan uusia muotoja politiikassakin, koska maailma on yhä monimutkaisempi. Ja paras tapa noudattaa periaatteitamme, taata kestävyys sosiaalisessa mallissamme ja taata myös johdonmukaisuus ovat nimenomaan kestävän kehityksen tavoitteet. Ja 2030 jälkeen olemme iloisia, että kiitos meidän vaatimuksemme olette hyväksyneet jokainen komission jäsen ja kaikki yhdessäkin kollegiona ovat vastuussa siitä, että noudatetaan näitä periaatteita myös osana ohjausjaksoa. Se on keskeinen kysymys. Me olemme erittäin tyytyväisiä myös siitä, että uusi vihreän kehityksen ohjelma on painopisteenä uudessa komissiossa. Me tiedämme, että Franz Timmermans on siinä erimoinen tekijä. Energiaa ja ilmastoa täytyy viedä eteenpäin odottamatta sen pidempään. Ja meille ehkä ei ole kyse niinkään vihreästä agendasta, vaan on kyse siitä, että se on sekä vihreätä punaista mukana – Totta kai sisältä punainen, se on kuin meloni, niin sisältä punainen, päältä vihreä. Ja Euroopan unionin täytyy nyt löytää uusi sosiaalinen henkensä ja taistella myös eriarvoisuutta vastaan. Sen on oltava poliittisen toiminnan ytimessä. Se edellyttää konkreettista politiikkaa nimenomaan tällä kaudella, aikaisemmin kaudella. Otimme esille myös sosiaalisen pilarin ja nyt sitä täytyy kehittää eteenpäin. SD-ryhmä on esittänyt useita keinoja, jotta voidaan vahvistaa sosiaalista pilaria Euroopassa myös, myös rahoitusarkkitehtuuria, kuten verotustakin Euroopan unionissa. Voitte olla varma siitä, että seuraavan viiden vuoden aikana me edelleen vaatimme niitä. Ja nämä samat periaatteet, jotka liittyvät inhimilliseen yksilön yhteisvastuuseen oikeudenmukaisuuteen, ovat myös johtotähten ulkopolitiikassa. Ja siinä on sanottava, että se ei, ole parhaimmi, se ei voi olla paremmissa käsissä kuin Joseph Borrellin käsissä, jo on tehnyt valtavasti jo työtä, jotta meidän etujamme ajettaisiin, kuten myös arvojamme puolustettaisiin monenkeskisyyttä, säännönmukaisuutta, kun maailma on nyt myllerryksessä. Totta kai me edelleen vaadimme, että täytetään maahanmuuttopolitiikassa omat tavoitteet. Näin me menetämme muuten legitimiteettimme, jos emme ole johdonmukaisia siinä. Jos olemme kunnianhimoisia myös tulevassa talousarviossa, me voi tehdä enemmän vähemmällä. Ja uudet hankkeet tarvitsevat enemmän rahaa. Siitä syystä meidän ryhmämme aikoo olla todella vaativa uudessa MRKssa. Ja lopuksi SD-ryhmä käy myös taistelun suuremman demokratian puolesta. Me haluamme kohentaa ja vahvistaa myös kärkiedokasjärjestelmää ja saada uudet kansalliset ylikansalliset listat. Ja siksi me haluamme, että seuraavassa konferenssissa käsitellään myös tätä Euroopan unioni rakennetaan arjessa ja siksi se on niin kiehtovaa. Rispak totesi yksi Euroopan hankkeen esiisistä, että tieteellinen edistys jälleen kerran johtaa aina menestyksen. Meidän kokeilu, kokeilumme Euroopassa ei saa olla se vähäisempi, se täytyy olla vauras, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen. Se, mitä tällä kaudella saadaan aikaa, riippuu paljon myös siitä, miten me jatkamme Euroopan unionin hankkeita ylipäätään, niin että kansalaiset edelleen jatkossakin voivat luottaa toimielimien SD-ryhmä on tehnyt tämän selväksi. Me haluamme olla tilanteen tasalla ja tästä syystä me tuemme myös äänestyksellämme omine vaatimuksen myös tätä kollegiota ollen kuitenkin valppaana. Me luotamme siihen, että tämä komissio on tietoinen tästä ja toimii vastuullisesti. Kiitos. Grazie, presidente. Kiitos, días, Cholos. Madame la présidente valittu puheenjohtaja, tämä komissio on tulosta ankarasta menettelystä, jossa parlamentti oli myös mukana, mutta nyt se on sen, sitä vahvempi ja nyt sen täytyy saada aika tuloksia sitoumuksista. Ursula von der Leyen niitä esitteli tänään. Minä vaadin tältä komissiolta, että se osoittaa kolme asiaa. Näkemystä, intohimoa ja kunnianhimoa. Se on ainoa keino, että voidaan valmistella Eurooppaa uusiin haasteisiin tässä maailmassa ja yhtä lailla myös antaa uutta innostusta kansalaisille. Kyllä sitä todellakin tarvitaan, uutta intoa, jotta hanke onnistuisi. Me tarvitsemme geopoliittista komissiota, kuten Rouva von der Leyen totesi, hyvä niin, mutta se edellyttää kyllä perustavanlaatuista muutosta. Meidän ryhmämme on tarjonnut neljä painopistettä. Ensinnäkin Tavoitteenamme on tehdä Euroopasta ensimmäinen hiilineutraali manner 2050 mennessä kuitenkin niin, että talous on valmis vastaamaan haasteeseen. Se on kyllä mahdollista yrittäjien kanssa. Mukana olevat myös maanviljelijät ja tutkijat. Meidän täytyy investoida siis tähän siirtymään yhdessä oikeudenmukaisen rahaston kanssa ja ilmastopankin kanssa niin, että talousarvo vastaa myös tätä tehtävää. Toiseksi digitaalinen se on jo muuttamassa meidän yhteiskuntiamme. Se luo merkittäviä mahdollisuuksia kansalaisillemme ja talouksillemme, mutta siellä on myös vaaransa. Tässä kehityskulussa meidän täytyy siis rakentaa myös johtoasemaa yhdessä pk kanssa niin, että voidaan tarjota heille rahoitusta. Niin, että meillä on sääntelypuitteet, jotta voidaan hyödyntää tekoälyä, mukaan lukien myös todellinen eurooppalainen strategia tietoja varten. Olen aivan varma, että Margarete Verstager, Thierry Le Breton ovat tämän tehtävän tasalla. Kolmanneksi, Eurooppa 50 vuoden päästä haluaa myös olla samalla viivalla Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa. Mutta kuullaanko meidän ääntämme vielä Afrikassa? Meidän täytyy myös osoittaa, että me pystymme hallitsemaan maahanmuutto- ja siirtolaispolitiikkaa, noudattaen arvojamme rakentaen kauppapolitiikkaa kuitenkin ottaa mukaan myös kestävyyden lausekkeita, joita voidaan myös tuloksekasti toteuttaa. Me tarvitsemme puolustuksen Eurooppaa, joka on avoin kumppanuksille. Ja tätä kaikkea varten meidän täytyy saada yhteys uudelleen kansalaisiin Euroopassa. Me haluamme eurooppalaista demokratiaa, joka ei pelkästään tyydy vaaleihin joka viides vuosi, vaan jossa joka ikinen olisi osallistunut osallistujana. Ja se on nimenomaan tämä tehtävä, joka annetaan Euroopan tulevaisuuden konferenssille. Ja minun ryhmäni on siinä myös yhtenä moottorina. Sitä kautta voidaan poistaa institutionaaliset esteet, jotka estävät Eurooppaa toimimasta, kuten se pitäisi toimia. Liian vähän, liian myöhään syndrooma on nyt hävitettävä kerta